14. lokakuuta 2015 pidetyn istunnon pöytäkirjan hyväksytyt testit ovat, tekstit ovat saatavilla. Onko huomautuksia? Ilmeisesti ei ole. Pöytäkirjat siis hyvä.